Euroopan kansanpuolueesta. Puheenvuoron saa Josef Doll. Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Arvoisa puhemies. Monsieur le Président du Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja, kiitoksia siitä, että voin tässä yhteydessä sanoa, että Jose Manuel Barroso ja hänen komissionsa ovat todellakin haasteidensa tasolla. Euroopassa on maailmanlaajuinen kriisi ja ensimmäistä kertaa 60 vuoteen meillä on uuden tyyppinen kriisi, joka on hyvin vaarallinen. Eh, nyt siitä päästään yli, vaikka ei vielä ollakaan päästy. Eurooppa on ollut eh, tärkeässä roolissa rahapoliittisesti ja meillä on automaattiset vakauttajat eh, ja solidaarisuusvälineet. Näitä, näistä kaikki ovat laajalti hyötyneet, hyvät ystävät. Vous serez, missä tilanteessa olisitte, ellei olisi vakauttajia eh, solidaarisuutta? Eh, usein niitä pidetään vain painolastina taloudessamme. Kuitenkin ne ovat eh, paljon vakauttaneet Euroopan mallia. Tämä eurooppalainen malli, johon myös kansalaiset ovat kiityneet, ja meillä on kuitenkin edessämme uusia haasteita, koska maailmasta on tullut moninapainen, ei sellainen kuin mistä unelmoimme, idealistinen, monenvälinen, rauhanomainen. Kyse on kilpailusta, taistelusta, se on rauhanomainen, mutta se on villiä taistelua. Tämä on Euroopan unionin haaste ja meidän ei pidä pilata omia valttikorttejamme. Me olemme edelleen hyvin avoimia uusille ajatuksille. Meidän pitää ottaa huomioon ilmastonmuutos, mutta myös kilpailu. Ja siitä syystä uskon, että uusi komissio on rinnallamme. Me tunnemme kaikki, mitkä ovat Euroopan heikkoudet, väestökehitys, teollisuuden haasteet, julkiset vajeet. Meidän täytyy kuitenkin painottaa etujamme euro- ja rahapolitiikka, teknologian edistys, mahdollisuudet maataloudessa, ja tässä odotan, että komissio osoittaa, miten mielikuvituksellinen ja hyvä johtaja se on tulevina vuosina. Minä odotan komissiolta, että se puoltaa Euroopan etuja, vaatii monenvälisyyttä, vastavuoroisuutta kumppaneilta, eikä se pelkää puuttua lainsäädäntövälineisiin, joita, välineisiin, joita on. Hyvät komission jäsenet, yhdessä meidän ja neuvoston kanssa saadaan päätökseen sisämarkkinat. Siinä pitää rikkoa tabuja, jotka liittyvät verotukseen mutta jäsenvaltiot eivät voi, voi enää tehdä ikään kuin verotus ja sosiaaliulottuvuus olisivat ainoastaan jäsenvaltioiden vastuulla. Meidän pitää puuttua myös ulkoisiin haasteisiin, puolustushaasteisiin, mutta myös teknologisiin, kaupallisiin ja ympäristön haasteisiin. Euroopan pitää taata, että sen arvoja puolletaan Euroopan pitää olla maailmanlaajuinen toimija, ei ainoastaan vaurauden ja oikeuden alue. Sen ei pidä itse ottaa eh, pois itseltään välineitänsä. Me toivomme komissiolta tehokasta työskentelyä. Eh, minulla ei ole syytä epäillä eh, aina ryhmäni on teidän rinnallanne, hyvä herra Barroso ja me haluamme uudistuksiin rohkeutta. Tässä palvellaan sellaisia asioita, joiden avulla saadaan päätöksen e- poliittinen Eurooppa. Kiitos. Dziękuję, panie Kiitoksia, herra Dole. Seuraavaksi SD-ryhmästä Martin Schulz. Herr Präsident. Kiitoksia puhemies. Hyvät eh, naiset ja herrat, sosialistit ja demokraatit eh, olivat, eh, tekivät vaikeasti tämän päätöksen. Viisi kuukautta on mennyt ja me emme ole antaneet luottamustamme ja, ja tällä tavalla valitettavasti to, toteamme, että me olisimme halunneet enemmistön toimintaa ja tämä kollegio on nyt mikä on. Meillä on nyt kaksi mahdollisuutta. Me voimme jakautua vasemmistoon ja oikeistoon ja sanotaan, että ideologiset konfliktit ovat ne, mitkä ohjaavat äänestämistämme. Mutta Eurooppa ei toimi tällä tavalla. Meillä ei ole mitään enemmistöä tässä parlamentissa. Ei EPPllä, Aldella ei ole enemmistöä tässä parlamentissa. E Eurooppa ei ole sellainen instituutio, jossa joku yksikseen olisi enemmistönä. Eurooppa on ikuinen kompromissi ja se on se, mikä aiheuttaa meille vaikeasti ymmärrettävyyttä ja vaikeuksia. Mutta kompromissit vievät meitä kohti sosiaalista oikeudenmukaisuutta enemmän kuin ideologiset erot. Siksi on vaikeaa toimia hyvin. Tietenkin voisi olla niin, että olisi hauskaa periaatteessa riidellä muiden ryhmien kanssa, mutta me tarvitsemme jotain konkreettista. Olemme miettineet, mitä me voimme sosialisteina ja sosiaalidemokraatteina vaatia ja mihin me pystymme ja mitä kriteerejä me voimme määritellä. Yksi kriteeri oli, oli, että me halusimme tälle komissiolle vahvan aseman. Ja siksi me halusimme ulko- ja turvallisuuspolitiikan edustajan aseman, niin kuin me saimmekin, Kate Ashton. Onko tässä parlamentissa niin, että että yksi ihminen täällä voi Ranskasta haukkua eh, kommunisteja ja kieltää holokaustin. Onko tämä asiallista? Me olemme kysyneet itseltämme, voimmeko me saada sellaiset säännöt Euroopan unionin säännöstön mukaan, koska kysymys meille oli siitä esimerkiksi, kuinka palveludirektiiville kävi tulevaisuudessa. Voidaanko tällä tavalla toimia? Me tarvitsemme sellaisen mekanismin, että kaikki se, mitä komissio ehdottaa, tarkastetaan ennakolta. Meillä on sosiaaliturvajärjestelmät eh, kussakin maassa, mikä on meille tärkeää eurooppalaisessa politiikassa. Tämän parlamentin päätöslauselmat, eh, niiden täytyy olla sellaisia, jotka sisältyvät komission lainsäädäntöehdotuksiin, ja tämä on suuri edistysaskel. Meillä on aloitus, aloiteoikeus ja meidän näkemykset täytyy saada läpi ja se on todella suuri askel eteenpäin. Ja me halusimme myös toimia niin, että parlamentin voima olisi siinä, että ei voitaisi kävellä parlamentin yli. Kolme varapuheenjohtajaa komissiosta on sosiaalidemokraatteja ja tällä tavalla monipuolisuus toteutuu. Viime viikkojen ja kuukausien aikana on käyty paljon keskusteluja ja me olemme tänä aamunakin epäilyksistämme puhuneet. Me olemme miettineet kaikkea tätä ja sitä edistymistä, jonka olemme jo saavuttaneet. Luottamus seuraavalle viidelle vuodelle, niin se koskee koko kollegiota. Te voitte laskea meidän Tukeemme, jos kuuntelette meitä. Meillä täytyy olla sosiaalinen Eurooppa, muuten kaikki epäonnistuu. Sosiaalidemokraattinen eh, puolueryhmä antaa tukensa komissiolle. Pan Guy Verhofstadt. George Verhofstadt. Eh, ALDE-ryhmän puheenjohtaja. Eh, puhemies, minun ryhmäni antaa tukensa uudelle Euroopan komissiolle. Totta, liberaalidemokraattinen ryhmä on vastuullinen ryhmä, vastuullinen ryhmä ja me uskomme vakaasti, että seuraavat viisi vuotta tulevat olevan niin ratkaisevan tärkeitä EUlle ja sen kansalaisille, että tarvitsemme komission, joka pystyy kantamaan vastuun, saa laajan eurooppalaisen tuen itselleen parlamentista, mutta puhun nyt suoraan myös, puhemies. Meidän tukemme on ehdollista paljon enemmän kuin viime, viimeisenä viime, vi, viisivuotiskautena. Me odotamme, että uusi komissio on Euroopan unionissa moottorina. Me haluamme sellaisen komission, jolla on voimaa, kunnianhimoa enemmän, jonka jonka on integroituneempi sosiaalinen ja taloudellinen lähestymistapa. Se pitäisi johtaa tällaista strategiaa, strategiaa, joka voi pakottaa jäsenvaltiot tekemään sen, mikä ne, niiden täytyy tehdä, ja varmastikin ainakin euroalueella meidän täytyykin tunnustaa se, että on kipeä tarve todelliselle sosiaaliselle taloudelliselle pilarille monetaarisen pilarin lisäksi ongelmat tämän päivän euroalueella ovat mielestäni selkeä todiste siitä, että heikko toiminta menestys on epäonnistunut. Tätä olemme toteuttaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana avoimen koordinaatiometodin kautta. Sama koskee muitakin alueita, ilmastonmuutosta, ulkopolitiikkaa, puolustuspolitiikkaa ja perusoletus tämän uuden rohkean lähestymistavana on se, että tunnustetaan se, että itse asiassa moninapaissa huomisen maailmassa Eurooppa puhemies ei voi olla tärkeässä roolissa ilman, että se on tehokkaampi ja edelleen syventää omaa integraatioprosessiaan lähitulevaisuudessa. Me odotamme teiltä sitä, että otatte vastaan tämän olettamuksen, että annatte selkeitä tiukkoja, kunnianhimoisia uudistusehdotuksia kaikilla näillä saroilla. Ja me odotamme, että tässä myös onnistutaan. Komissio tulee käyttämään aloiteoikeuttaan täysimääräisesti. Puhun selkeästi koko komissio kollegiosta puhemies, puheenjohtaja. Sen pitää toimia todellakin kollegiona johdonmukaisena poliittisena elimenä, joka vie eteenpäin EU-integraatiota. Vahva komissio on hyväksi ja se on myös välttämätöntä tässä asiassa. Lissabonin sopimus antaa uusia välineitä ja se on lisännyt toimintakykyämme. Korkeudustaja Ashton, teiltä pyydämme sitä, että käyttäkää näitä uusia välineitä hyväksenne. Me odotamme enemmän korkealta edustajalta kuin olemme nähneet tähän mennessä olevan tilanne. Teidän roolinne vaatii tätä ja EU tarvitsee sitä. Tarttukaa tilaisuuksiin läksy, jonka voimme oppia Haitista, on tässä esimerkkinä. Teidän pitää saada aikaan ehdotus suojeluvoimista, EU-suojeluvoimista välittömästi neuvostoon. Meidän ryhmä tulee tukemaan tätä komissiota. Siellä on vahvasti liberaalit esillä ja olemme valmiit sitoutumaan siihen, että yhdessä komission kanssa edistämme eurooppalaista kysymystä. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Verhofstadt. Seuraavaksi vihreät ALE-ryhmästä puheenvuoronsa Daniel Kuhn-Pendit, olkaa hyvä. Warum seid ihr so nervös? Miksi te olette niin hermostuneita? To nie jest, to nie jest debata. To so... Tämä ei ole mikään debatti. Nämä ovat poliittisen ryhmän puheenjohtajien lausuntoja sinisen kortin sääntöä ei voida soveltaa tässä istunnon osassa. Tämä ei ole keskustelu, ovat lyhyitä julkilausumia poliittisilta ryhmiltä. Tämän takia minä en ota huomioon teidän puheenvuoropyyntöänne. Herra Kumpendit. Monsieur, tu peux, tu peux fermer ta gueule? Merci. Voisitko olla hiljaa? Euh, monsieur le Président. Arvoisa puhemies, te tiedätte aivan hyvin, että vihreiden ryhmä ei äänestä tämän komission puolesta. Mutta silti me ehdotamme teille omia ajatuksiamme, meidän mielikuvitustamme ja meidän päättäväisyyttämme, eurooppalaista sellaista. Herra Barroso, älkää leikkikö tätä peliä. Sanotte, että ne, jotka eivät äänestä komission puolesta, ovat Eurooppaa vastaan. Tätä peliä voitte pelata muiden kanssa, mutta ei meidän kanssamme. Me ehdotamme yhteistyötä ilman, ilman minkäänlaisia vastalauseita, jos haluatte mennä eteenpäin Eurooppa-asioissa, jos haluatte omia Eurooppa-resursseja. Me olemme jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta taloudellisesti vastaan. Me olemme teidän rinnallamme, jos haluatte taata sopimusten voimassaolon. Tällä hetkellä neuvotellaan neuvoston kanssa, jotta lähetetään Libyaan pakolaiset. Me vaadimme, että neuvosto kertoo meille, mikä on näiden neuvotteluiden juridinen tausta eikö parlamentti ole yhteispäätösmenettelyssä? Ja neuvosto sanoi, että hoidetaan tämä neuvottelujen lopussa. Se on mahdotonta. Komission pitäisi puuttua, jotta Euroopan toimielimet saavat tietoa oikeusperustasta näissä neuvotteluissa. Minä voin antaa teille vaikka kuinka paljon esimerkkejä, jos haluatte mennä eteenpäin eh, ilmaston eh, huononemisen vastustamisessa jos menette kohti 30 prosenttia, niin saatte kaikkien ryhmien tuen, vihreiden ryhmien tuen. Jos haluatte mennä pidemmälle, eh, niin että eh, säädellään paremmin rahoitusta eh, kriisin jälkeen, saatte meidän tukemme. Menkää vielä pidemmälle komission Euroopan suojelussa. Siinä saatte tukemme. Jos haluatte Kyproksen ongelman ratkaista, niin olemme rinnallanne. Ja jos haluatte, että lopetetaan tämä hullutus, niin kuin 4,3 eh, miljardia prosenttia eh, BKTstä käytetään eh, näihin sota, keinoihin. Te, te olette meidän tukemme arvoinen ilman ehtoja, mutta nyt me odottaa, me odotamme, mutta me, me viimeksi erehdyimme Dimasin osalta, me voimme erehtyä, mutta jos te olette meidän unelmiemme tasalla, ettekä sen tasalla, mitä olette osoittanut aikaisemmin, me voimme sanoa, että olemme erehtyneet ja olemme rinnallanne. Pan Timothy Kiitoksia. Timothy Kirkhope ECR-ryhmästä. Puhemies, jotkut jäsenvaltiot uskovat siihen, että komission, komissaarin nimittäminen on hyvä tilaisuus ratkaista kotimaan politiikan ongelmia tai maksaa velkoja. Euroopan komission pitäisi koota yhteen kaikkein lahjakkaimmat poliittiset johtajat koko Euroopasta, joilla on kokemusta pätevyyttä, kykyä tarttua valtaviin haasteisiin edessä. Ja vuosien jälkeen, kun on toimittu, yritetty uudistamaan instituutioissa kysymyksiä, pitää saada aikaan tuloksia alueella jolla saadaan aikaan lisäarvoa jäsenvaltioille ja toimitaan niin kuin kansalaiset odottavat. Sen pitää tukea taloudellista elpymistä, joka on vielä herkkä lisätä työpaikkoja. Se pitää olla johtavassa asemassa, kun tarvitaan energia, toimitusvarmuuskysymyksiin, niin ilmastonmuutoskysymyksiin. Sen pitää asettaa huomattavia uudistuksia EU-talousarviolle ja moniin avainkysymyksiin. Herra Barroso, meillä on oikea johtaja viemään komissiota eteenpäin. Hän, hän poliittisessa johtavi päätöksissään hän haluaa keskittyä tärkeisiin kysymyksiin. Hän on agenda, jota yleisesti ottaen me tuemme. Joka ikinen valtio pitäisi olla tässä takana antaa mahdollisimman vahva ehdokas komissaariksi ja jossakin tapauksessa hän on nyt tässä pettymään. Tietysti kaikkia jäseniä pitää tiimissä tukea, emme odottaisikaan teiltä vähempää hänen asemassaan, herra Barroso. Mutta kun järjestätte tämän komissaaritiimin, vaikka kyseenalaistamme, jotkut hän on ehkä tehnyt parhaansa sillä, mitä on saanut käsinsä, mutta jotkut ovat siis erinomaisia, ovat toimineet hyvin kuulemisissa, kuulemisissa jotkut olivat taas kes, keskinkertaisia, olivat pettymys, jotkut taas etääntyivät omista poliittisista suuntaviivoistaan. Jos äänestys on myönteinen, olemme rakentavassa hengessä kaikkien takana ja vieläkin toivomme myönteisiä yllätyksiä, mutta ainakin tarvittaisiin vuosittainen arviointi parlamentin toimesta koskien komission toimintaa. Puhemies, tämä on vielä puutteellinen prosessi, emmekä voi sitä täysin tukea. Ja näistä syistä Euroopan konservatiivit ja reformistit tällä hetkellä äänestävät tyhjää äänestyksessä. Jotkut ryhmät, puhemies, ovat hajottaneet rivinsä. Me olemme yhtenäisiä tässä kannanotossamme. Kiitoksia. Sitten GUE NGL-ryhmästä herra Lutabiskin. President. Hyvä puhemies, herra Barroso, hyvät kollegat. Me olemme ryhmänä osallistuneet myöskin aktiivisesti komissaariehdokkaiden kuulemiseen ja joistakin olemme saaneet hyvin myönteisen näkemyksen ja pitää katsoa, minkälaisia resursseja käytetään täällä. Joskus on ollut huono näkyvyys, emme ole aina tienneet, missä mennään. Meillä on nyt ulkopolitiikan korkea edustaja, joka on myös varapuheenjohtaja. Jotkut ovat kuitenkin sitten myös aiheuttaneet meille pettymykset pitäisi miettiä sitä, mihin integraatioprosessi johtaa ja mitkä ovat tärkeimpiä toimia komission mielestä. E, hyvin heikkoja vastauksia saimme, emmekä voi poliittisesti niitä tukea. Haluamme e, sosiaalisempaa Eurooppaa, mutta sääntelyä vain puretaan ja yksityistämistä jatketaan ja flexicurity-käsitettä edistetään. Työntekijöiden joustavuus on asetettu huipulle painopisteeksi. Ilmastokysymykset ovat sellaisia, että emme näe mitään perääntymistä hiilen käytöstä tai ydinenergiasta. Ja ympäristönsuojelu, kehitysapu, miten ne liittyvät yhteen. Sitten aseista riisuun, riisuminen siitä ei edes puhuta Euroopassa. Herra Barroso, Hyvä puhemies, tällä tavalla minä näen tilanteen. Ja näissä olosuhteissa me emme voi antaa teille myönteistä lausumaa. imieniu Europy Wolności i Demokracji pan przewodniczący Nigel Farage. Seuraavaksi ECR. Told a story. Lapset tullaan kertomaan tarinaa siitä, että olipa kerran Eurooppa, joka oli jakautunut, oli suuri muuri sen keskellä ja idässä oltiin köyhiä eikä heillä ollut mitään demokratiaa ja he e, elivät pahan kommunismin alla, joka tappoi miljoonia omista kansalaisista. Mutta sitten syntyi ilo, muuri murtui ja saatiin 27 kansakuntaa ja ne ihmiset elivät demokratiassa ja 500 miljoonaa eli rauhan aikana. Mutta surullista kyllä, ikävä kyllä, No, there is more. Ei tarina jatkuu, lupan teille. Lupaan, että lisää on tulossa. Nyt varmaankin tässä pitäisi istahtaa paikalleen. Mutta minun täytyy sanoa, että tämä on ensimmäinen kerta, kuin koskaan olen tällaisia suosionosoituksia saanut. Ja herra Verstot, minua kyllä houkuttelisi istua alas, mutta jos sallitte, niin ikävä kyllä tarina tässä jatkuu. Poliitikot, jotka olivat vastuussa, tulivat varsin ahneiksi ja halusivat rahaa itselleen, halusivat valtaa. Ja näin he turvautuivat valheisiin ja petokseen ja he saivat aikaan tällaisen valtavan... Äh, byrokraattisen vallankumouksen maailma ei koskaan sellaista nähnyt, mutta mitään ammuksia ei tarvittu. He olivat paljon fiksumpia, juonettelevampia. He toimivat niin, että saivat aikaan uuden perussopimuksen, kutsuttiin Lissabonin sopimukseksi. Ja sitten, sitten antoivat 27 ihmistä, ihmiselle täydet valtuudet. Nämä olisivat niitä jotka laatisivat kaikki lait. Tietysti heillä oli jo lippu ja hymni, mutta halusivat uuden valtion, mutta he eivät välittäneet kansalaisista. Ja mitä he sitten tekivät, tiesivät tämän vai, tai eivät, he uudelleen loivat tämän ikävän huonon järjestelmän, jonka alaisuus ja idän kansat olivat aikaisemmin eläneet. Mutta uskomatonta tässä oli se, että monet uusista pomoista olivat myös tehneet työtä tässä samassa huonossa järjestelmässä aiemmin Tietenkin tämä oli virheellinen suunnitelma, täynnä puutteita, ja heidän rahoitusjärjestelmänsä romahti, mutta silti uudet johtajat eivät kuunnelleet kansalaisia. Nyt elämästä tuli tiukempaa ja tiukempaa. Kymmeniä miljoonia pantiin köyhyyteen. Ihmisillä ei ollut mitään sanottavaa ja loppujen lopuksi nämä ihmiset joutuivat turvautumaan väkivaltaan, että saisivat takaisin kansallisvaltionsa ja demokratiansa. Ja tämän tarinan opetus on siinä, että he eivät ole oppineet mitään historiasta parlamentin jäsenet, ennen kuin annatte komissiolle toimivaltuudet, muistakaa 60 vuotta sitten rauta esimerkiksi kaatui. Puhemies pyytää keskeyttämään. Nyt on tällainen taloudellinen rauta nyrkki. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti, sanoo puhemies. Mr. President. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Hans-Peter Martinilla on puheenvuoro. Niin, äskeisen eh, sadun jälkeen palatkaamme todellisuuteen. Minun poikani on 17-vuotias eh, ja opettelee englantia, koska hän tietää, että englanti on työkieli ja hän toivoo saavansa työ, työtä sen myötä. Ja tämä Saksassa eh, puhutaan Spiegelissä jo politiikan halventamisesta. Ja kuitenkin eh, miljoonat eh, nuoret eurooppalaiset toivovat uutta hyvää demokratiaa vuosituhannellemme. No, ovatko nämä komission jäsenet nyt sitten parhaita ja ahkerimpia mitä henkilöitä, joita me tarvitsemme? Meillä on täällä riippumaton kansalaisluettelo. Täällähän on myös oikea, oikeistola, äärioikeistolaisia, jotka eivät enää muodosta puoluetta. Mutta me olemme hyvin pettyneitä tähän henkilöstöön ja sen laatuun, mitä meille tarjotaan. Jos me haluamme assistentin palkata, niin meille vaan nauretaan. Miten sitten jos eh, puhumme Itävallan komissaarin kanssa, niin eh, hyvin monet eh, parlamentaarikot ovat kokeneita. Mutta miksei Otmar Karas ole täällä mukana? Miksi te olette ottaneet saksalaisen sen sijasta, koska ette näin voi tehdä? Täällä on Lissabonin sopimus taustalla, me emme ole enää suvereeneja, me emme voi itse enää päättää Valitettavasti on niin, että jatkossakaan emme voi poistaa komissiosta yhtä komissaria kerrallaan. Tämä ei ole sellaista Eurooppaa, josta unelmoimme, jota tarvitsemme. Olkaa varovaisia, jos te tällä tavalla toimitte, niin teillä on nationalistit hyvin äkkiä edessänne. Enemmän demokratiaa. Dziękuję za wypowiedź. Kiitoksia tästä lausunnosta. Sitten Bruno Golnis. Hän haluaa esittää henkilökohtaisen puheenvuoron. 51. Kiitoksia puhemies. Juuri näin. Minä puhun hyvin lyhyesti. Arvoisa puhemies ja arvoisa herra Schulz, hyvät kollegat. Äh, Schulz äh, sanoi aika tarkasti, viittasi minuun, että minut olisi äh, tuomittu siitä, että olen äh, kieltänyt äh, holokaustin. Sanon Schulzille, että hän erehtyy. Hänellä on käytössään ja koko komissiolla äh, ja koko parlamentilla on käytössään Ranskan ylimmän tuomioistuimen päätös ja siellä on kumottu kaikki minuun kohdistuneet syytökset ja on järkyttävää, että minua olisi jahdattu tämän lauseen puolikkaan takia ja sitä kautta ne olisi saatu aikaan joku julkilausuma. Jopa poliittiset vastustajat huomioon ottaen niin ei pidä tässä lakia halventaa. Tämä on päätös, joka on erittäin harvinainen. Se on korkeimmasta oikeudesta ja se on Tämä koskee nimenomaan Ranskan korkeinta oikeutta ja päätös tehtiin ensimmäisen kerran samalla tavoin Dreyfus-tapauksessa. Ja muistakaa, että herra Dreyfus minä en sanonut, että rouva Ashton on kommunisti. Minä sanoin, että ehkäpä Lenin voisi olla hänen kumppaninsa. Seniosobiste. Personal statement only. Vain henkilökohtainen puheenvuoro teiltä. Kiitoksia, herra Golnes. Panie Golnis, dziękuję bardzo. To miało być tylko... Herra Golnisz, tämä siis teiltä henkilökohtainen puheenvuoro pelkästään. Seuraavaksi äänestys alkaa. Olemme kaikki tietoisia sen merkityksestä esityslistan mukaisesti äänestämme kolmesta päätöslauselmaesityksestä koskien komission kokoonpanoa. Vihreän ryhmän päätöslauselma ei tarkistuksia. Äänestämme puolesta, siis vastaan tyhjää. Päätöslauselma on hylätty. Seuraavaksi äänestämme GUE NGL-ryhmän päätöslauselmasta ei tarkistuksia puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi päätöslauselmaesitys ECR-ryhmästä ei tarkistuksia Nimenhuutoäänestys, joka alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 52 puolesta 609 vastaan 33 tyhjää hylätty. Seuraavaksi vuorossa esityslistalla äänestys komissiokokoonpanon vahvistamista. yhtenä päätös, päätös sitä äänestetään nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 488 puolesta, 137 vastaan, 72 tyhjää ääntä. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. I would like... Haluaisin lämpimästi onnitella juuri valittua komissio, kollegiota ja puheenjohtaja Barrosoa, teitä kaikkia. Paljon onnea. Edessä on valtava työmaa, suuria odotuksia kansalaisilta. Nyt on aika toimintaan ja tuloksiin. Tulen välittömästi kertomaan tästä kiertävälle puheenjohtajalle ja neuvoston puheenjohtajalle. Kerron siis tästä äänestystuloksesta ja lokakuun 31. päivään 2014 tämä komissio on virassa. Kiitoksia vielä kaikille. Answer. Yeah. Mr. Lopez Uh, yes, colleagues. Niin, kollegat. You, you take the floor, yeah? Okay. Otte puheenvuoron, olkaa hyvä. Uh, if you could sit down, if you could sit... Pyytäisin, että istuudutte vielä hetkeksi. Neuvosto haluaisi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 Eh, Mr. President Barroso, Mr. Puheenjohtaja Barroso, kaksi minuuttia ja nyt tulee siis neuvoston lausunto. Olkaa hyvä. Why didn't you inform? Gracias. Gracias, Kiitoksia puhemies. Minä halusin äh, aivan lyhyesti onnitella äh, neuvostona Euroopan unionia ja herra Barrosoa, koko komissiota tästä äh, hyväksyvästä äänestyksestä ja tuesta ja luottamuksesta, jonka se on saanut Euroopan parlamentilta. Tulevina eh, kuukausina ja vuosina komissio ja Euroopan parlamentti, nämä kaksi toimielintä, eh, ovat hyvin ratkaisevassa roolissa, jotta Euroopan unioni voi kohdata tulevat haasteet. Haasteina on eh, ilmastonmuutos, turvallisuus, talouden globalisaatio ja e, se, että pääsemme tästä nykyisestä kriisistä yli. E, meillä on uusia e, toimielinhaasteita Lissabonin sopimuksen myötä. Kansalaisuus, solidaarisuus ja Euroopan ulkosuhdehallinto. Kaikessa tässä komissio ja Euroopan parlamentti ovat merkittävässä roolissa. Me neuvostona toivomme, että komissio hyvin voimakkaasti Tietenkin sillä on omat valtuutensa, ei rajattomia, mutta sillä on valtuudet hoitaa tehtävänsä ja toivomme, että komissio tekee työtänsä nopeasti ja päättäväisesti, koska kansalaiset odottavat, että näin toimitaan ja he toivovat, että heti tämän epävakauden, epävarmuuden jälkeen todellakin ryhdymme toimeen ja käytämme tämän menetetyn ajan hyväksemme. Meillä on edessämme uusi poliittinen tilanne Euroopassa Eurooppa on lopullisestikin 2000-luvulla. Ja minä haluaisin sanoa teille, herra Barroso, eh, erittäin Eurooppa-myönteinen puheenvuoro ja eh, te saatte neuvoston tuen samoin kuin eh, parlamentti saa tuen, jotta saadaan aikaa enemmän Eurooppaa ja lähennymme tällä tavoin enemmän kansalaisia ja kansalaiset ovat Euroopan ytimessä. Kiitoksia puhemies. Dziękuję panu. Kiitoksia. Herra ministeri, herra Karido, neuvoston puheenjohtajamaan nimissä sitten herra Barroso. Puhemies neuvoston puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Aivan lyhyesti haluan ilmaista omasta puolestani ja kaikkien komission jäsenten puolesta vilpittömimmät kiitokseni luottamuksesta, jota juuri meille on osoitettu. Olemme ylpeitä ja nöyriä tästä äänestystuloksesta. Näemme, että vahvaa tukea löytyy kautta poliittisen kentän. Tämä on tärkeä hetki Euroopalle, todellinen mandaatti rohkealle toiminnalle. Haluan myös kiittää neuvoston puheenjohtajaa hänen lämpimistä sanoistaan. Uskon, että nyt pystymme aloittamaan työn. Mutta vain yksi kommentti, jos sallitte. Tämän äänestyksen aikana täällä kuulin joitakin huomioita ja haluan nyt selvästi sanoa, että ne, jotka vista, vertaavat demokraattista e ta, totalitaariseen neuvostoliittoon, eivät tunne, mitä oli tällaisen diktatuurin alla elää, eivätkä tiedä myöskään, mikä, mitä demokratia tarkoittaa. Euroopan unionissa, jossa meillä on demokraattisesti valittu parlamentti, tämä on demokratia. EUssa on teidän valitsemanne komissio ja te taas olette kansalaisten valitsemia. Tämä on demokratia ja me uskomme, että nyt demokraattinen legitiimus, joka meille on teidän kädestänne annettu, kun on nimitetty demokraattinen hallinto 27 jäsenvaltiollemme. Me olemme ylpeitä ja luottavaisia työmme edessä, olemme täysin päättäväisiä toimimaan demokratian puolesta, Euroopan puolesta. Eurooppahan on vapauden Äh, lipunkantaja koko maailmassa. Kiitoksia. Ko- Kiitoksia kovasti. Tässä kohtaa me on nyt loppuun käsitelty ja nyt on aika onnitteluille. Kiitoksia.